tärkeää, että lähdetään liikkeelle tällaisesta ohjelmasta, kuten koulutusohjelma. Ja se on sveitsiläisille myös hyvin lähellä sydäntä. Kiitos Doris. Haluaisin kiittää ja onnitella teitä, ei pelkästään tästä mietinnöstä ja innosta. Uskon nimittäin, että tulette Madridiin Lux-palkinnon julkistamistilaisuuteen. En pääse kanssanne ensi viikolla tähän tilaisuuteen, mutta olen muuten siinä mukana hengessä. Tarvitsemme enemmän ihmisiä, kuten Doris Pack tänne Euroopan parlamenttiin, koska meidän täytyy tämän tyyppistä tehokasta työtä nähdä täällä enemmän. No niin, nyt päätämme keskustelun tästä aiheesta. Äänestämme aiheesta noin puolentoista kun, tunnin kuluttua puolen päivän aikaan. Seuraava esityslistan kohta tämän päivän aamupäivällä. Se onkin viimeinen kohta. Se on aivan toinen aihealue. Tämä on suullinen kysymys komissiolle. Kysymys liittyy munivien kanojen hyvinvointiin. Tämä on maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan esitys. Esittelijä Paolo de Castro, joka johtaa maatalousvaliokuntaa. Hänellä on viisi minuuttia kysymyksen esittämiseen. Olkaa hyvä. Signor Presidente, signor Commissario. Kiitos puhemies, hyvä komissaari, hyvät naiset ja herrat. Tänään on hyvä mahdollisuus keskustella strategisesta ongelmasta, joka estää eläinten hyvinvoinnin. Tammikuusta 2012 alkaen astuu voimaan direktiivi 99 kautta 77, joka koskee eläinten hyvinvointia. Ja se suojelee munivien kanojen hyvinvointia. Hyvä puhemies, haluaisin äh, muistuttaa siitä, että äh, heinäkuussa 1999 maatalousneuvostossa silloinen maatalousministerimme äh, puolsi tämän tärkeän direktiivin hyväksymistä ja vuosi sitten sen jälkeen, kun tämä direktiivi on astunut voimaan, Euroopan tuottajat luulivat, että asiat ovat kunnossa. Mutta näin ei aivan ole. Komission pitäisi nyt ryhtyä toimiin varmistaakseen eläinten hyvinvointi sellaisissa, sellaisilla tiloilla, jotka eivät noudata täysimääräisesti direktiivin vaatimuksia, siis direktiivin 1999 kautta 74. Meidän pitää välttää markkinoiden vääristymistä ja kilpailua ja sen takia olisi viisasta käsitellä tätä asiaa myös maatalouden, maatalousvaliokunnassa. Me olemme tehneet kovasti työtä, olemme saaneet mukaan muutkin, tai kaikki parlamentin poliittiset ryhmät työhön, ja senpä takia tämä suullinen kysymys lokakuulta. Me haluaisimme tietää ensinnäkin, miten jäsenvaltiot ovat edistyneet täytäntöönpanossa. Toiseksi, miten jäsenvaltiot voivat varmistaa sen, että direktiivin ehtoja noudatetaan, ja jos tarpeen, niin sellaisissa, sellaisilla tiloilla, joilla on päätetty sopeuttaa tuotanto, miten tätä on tuettu. Ja tietenkin mun kananmunamarkkinoiden markkinoita pitää suojata kolmansista maista tulevilta tuotteilta, koska kolmansissa maissa ei ole välttämätöntä noudattaa direktiivin vaatimuksia samoin tavoin kuin EUn sisällä tai sisämarkkinoilla joten komissiolta toivoisin konkreettisia vastauksia tähän kysymykseen. Tarvitaan lisää avoimuutta näille markkinoille, koska siellä on vastavuoroisia sääntöjä. Jos me haluamme eh, lähentyä kansainvälisesti, eh, lähentää kansainvälisesti eri sääntöjä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Me olemme keskustelleet asiasta useaan otteeseen valiokunnassa tämän parlamentin kauden alusta alkaen. On hyvin tärkeää, että, että EUn ja meidän ponnistuksemme eh, johtavat siihen, että eläinten hyvinvointisäännöksiä ei ole turhaan tehty. Meidän pitää markkinoillakin varmistaa näiden eh, sääntöjen noudattaminen ja toisaalta kilpailun vääristyminen. Eh, ulkopuoliset tuottajat eivät saa vähimmäisvaatimuksiin vedoten päästä läpi sellaisista tilanteista, joissa ne eivät ole tosiaankaan noudattaneet näitä hyvinvointisäännöksiä. Tämä nyt on hyvin tärkeä aloitus taas tämän tälle keskustelulle. Kiitoksia Paolo ja seuraavaksi puheenvuoron saa komission jäsen Vasiliulle. Hän voi vastata herra de Castrolle. President. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Ensinnäkin komission jäsen Dali pyysi minua esittämään pahoittelunsa siitä, että hän ei voinut henkilökohtaisesti olla mukana tässä keskustelussa, mutta olen iloinen voidessani käsitellä tätä aihetta. hän vastasin komission jäsenenä eläinten hyvinvoinnista ja terveydestä. Haluaisin korostaa, että varustelemattomien häkkien kättökilto, joka hyväksyttiin vuonna 1999, on merkittävä parannus eläinten hyvinvoinnille Euroopan unionissa. Tämän lisäksi tämä on kannustanut maailmanlaajuisesti intensiiviseen keskusteluun. Haluaisin myös korostaa sitä, että jäsenvaltiot ovat ensisijaisesti vastuussa EU-lainsäädäntöön toimeenpanossa, mitä tulee munivien kanojen suojeluun. Komissio tekee kaikkensa valvoakseen jäsenvaltioissa tehtävä toimeenpano mukaan lukien komission asiantuntijoiden tekemien paikanpäällisten tarkastusten kautta. Ja jäsenvaltiot toimittavat vuosittaisen päivityksen komission erityispäätöksen mukaisesti, joka liittyy eläinten hyvinvointiin tiloilla. Viime kuussa, siis marraskuussa 2010, viralliset äh, raportit äh, tästä vuoden 2009 määräyksistä toimitettiin 24 jäsenvaltiolta komissiolta, mutta tähän päivään mennessä täydelliset tiedot on saatu vain 18 jäsenvaltiolta. Nämä, nämä tiedot osoittavat, että 66 prosenttia tuotantopaikoista näissä 18 jäsenvaltiossa, niissä munivia kanoja pidetään vapaissa tiloissa – 23 prosenttia suljetuissa tiloissa, 3,5 prosenttia tavanomaisissa häkeissä, mutta kuitenkin komission tietoinen siitä. Komissio tietää, että tässä on merkittäviä kuiluja vielä eri jäsenvaltioiden välillä ja kolme jäsenvaltiota ei antanut mitään vastausta ja kuusi jäsenvaltioista on toimittanut vain osittaista tietoa. Tämän vuoksi kokonaiskuva ei todellakaan ole vielä täydellinen. Komissio jatkuvasti pyytää jäsenvaltioita täydentämään puuttuvat tiedot, aina kun tämän pyytäminen vain on mahdollista, mukaan lukien pysyvässä eh, elintarvike- ja eläinten terveyskomiteassa Komissio on tämän lisäksi pyytänyt jäsenvaltioita muodollisella kirjeellä toimittamaan kansalliset toimintasuunnitelmansa käyttökielon täytäntöönpanon osalta niin, että voitaisiin paremmin analysoida EU-laajuisesti tätä tilannetta. Tässä vaiheessa komissio keskittää ponnistelunsa sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot ryhtyvät tarvittaviin toimiin pannakseen täytäntöön varustelemattomien häkkien käyttökiellon lailliseen oikeudelliseen päivämäärään mennessä. Jäsenvaltiot ovat vastuussa siitä, että kananmunat, joita ei tuoteta munivien kanojen suojelusta annetun direktiivin mukaisesti, niitä ei saa laillisesti markkinoida Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti. Tilanne, kuva on saatavilla ensi vuonna sen jälkeen, kun sidosryhmätapaaminen järjestetään tammikuussa 2011. Tänä päivänä kananmunien tuonti on hyvin rajattua, koska elinkaari on hyvin lyhyt. EU-lainsäädännön mukaan munakennot, joissa on kananmunia, jotka tulevat kolmansista maista ja joiden osalta ei ole riittäviä takuita tuotantostandardien yhdenmukaisuudesta vastavuoroisuudesta näissä on merkintä, jonka mukaisesti nämä, näitä ei ole tuotettu EU-standardien mukaisesti, eikä EUn eläinten hyvinvointi standardien mukaisesti. Komissio tulee seuraamaan tätä tilannetta vielä lisää kaikkien eri sidosryhmien kanssa tässä tapaamisessa, joka järjestetään, kuten kerroin, 19. tammikuuta 2011 Brysselissä. Direktiivin jouhevan täytäntöönpanoon kysymyksistä keskustellaan silloin. Kiitoksia. Kiitoksia hyvä komission jäsen ja siirrymme seuraavaksi ryhmien puheenvuoroihin. Ensin Euroopan kansanpuolueen nimissä puheenvuoron käyttää rouva Ester de Lange, kaksi minuuttia. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Met sneltreinvaart. Kiitos puheenjohtaja. Ihan nopeasti me lähestymme sellaista tilannetta, jossa miljoonat kananmunat eivät vastaakaan enää Euroopan vaatimuksia ja noin 30 prosenttia vuonna 2012, 2012 eivät ole näin. 1999 mm, kiellettiin häkki, kanahäkit ja itse asiassa tuottaja saa sää direktiivin mukaisesti toimiessaan enemmän, enemmän taloudellista hyötyä, vaikka monia ehkä syntyykin vähemmän. Ja, ja, ja tänä päivänä kuluttajat haluavat enemmän vapaiden kanojen munia Sellaiset tuottajat, jotka eivät noudata sääntöjä, jotka, jotka ovat tarjonneet vaihtoehtoja, eivät toivottavasti kärsi sääntöjä rikkoneiden kustannuksella. Ja jäsenvaltiohan on tietenkin valvonnasta vastuussa, mutta komissio on sitten taas perussopimuksen perustamissopimusten valvoja. Ja on hyvin valitettavaa, että tässä edelleenkin puhutaan tiedon saamisesta. Silloin ensi vuonna on jo liian myöhäistä meidän päätöslauselmassamme pyydämme, että kieltä näistä varustelemattomien häkkien käyttökielto jatkuu ja seuraavaksi sitten tulee kielto sellaisten kananmunien eh, markkinoille saattamiseen, joita ei tuoteta sääntöjen mukaisesti. Ei tässä ole kyse bona fide eh, eh, tuottajista, vaan nimenomaan tämän alan imagosta ja tammikuun äh, seminaarissa varmasti pitää tätä asiaa käsitellä paremmin. Un minuto. Kiitoksia Rova Lange. Ja seuraavaksi sosiaalidemokraattien edustajana yksi minuutti herra Kapula Santos. Eh, Kiitoksia puhemies. Minäkin aivan kuutteen puheenjohtaja De Castro olin maatalousministerinä ja olin mukana tekemässä tätä päätöstä, jossa hyväksyttiin lainsäädäntöistä tänään keskustelimme. Neuvottelut olivat pitkät ja vaikeat. Meillä oli tässä vastakkain kaksi vastakkaista arvoa yhtäältä eläinten hyvinvoinnin lisääminen ja toisaalta sektorin kilpailukyvyn takaaminen. Ratkaisussa pidettiin tärkeämpänä eläinten hyvinvointia ja tämä annettu aika, sitä pidettiin riittävän pitkänä toimijoille sotau, sopeutumiseen. Tarkoituksena äh, se, että nyt äh, on ongelmia tämän täytäntöön saattamisessa äh, aikamäärän mennessä, aiheuttaa meille suurta huolta. Yritykset ovat ryhtyneet ponnisteluihin tässä ja ne, jotka ovat toimineet saattavat kärsiä vilpillisestä kilpailusta. Me toivoisimme saavamme komission jäseneltä yksityiskohtaisempaa tietoa jäsenvaltioiden todellisesta tilanteesta. Ja haluaisin kysyä myös, mitä komission jäsen konkreettisesti aikoo tehdä niin, että nämä alan sektorit voisivat ensimmäinen ensimmäistä 2012 alkaen täyttää nämä vaatimukset ja minkälainen voisi olla tällainen minimissään yhdenmukainen sanktiotaulukko jäsenvaltioille? Tässä mana ovat seikat, joita tänään korostamme, ja olen iloinen siitä, että parlamentti on tukenut tätä äh, mietintöä ja ryhmäni tulee äänestämään kohtia F8, 11 ja 14 vastaan, koska ne vievät uskottavuutta tältä ratkaisulta. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja George Lyon, kaksi minuuttia liberaalien nimissä. Uh, thank you, President. Uh, Commissioner. Kiitos, puhemies, komission jäsen. Kiitos keskustelun alussa antamastanne tiedosta. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että riippumatta siitä, onko teillä kokonaiskuva tilanteesta vai ei, kova fakta on se, että ensimmäinen ensimmäistä ensi vuonna meillä on noin 80 miljoonaa kananmunaa, jotka tuotetaan laittomissa häkkiolosuhteissa. Meillä on tämänhetkisessä muninta syklissä sellainen vauhti, ettei sitä voi millään estää. Mm. Kaikki yhdistyneen kuningaskunnan munantuottajat ovat käyttäneet noin kaksi miljoonaa puntaa jokainen täyttääkseen lainsäädännön vaatimukset. Ja nyt vielä lisä kustannus 80 prosenttia enemmän kuin perinteisissä häkikanaloissa. Mitä kerromme kuluttajille, kun me lupasimme heille, että ensimmäinen tammikuuta 2012 ei ole enää häkkikanaloista tulevia kananmunia näistä perinteistä häkikanaloista siis. Vaikka minä haluan, että parlamentti ja komissio sanovat heille, että ryhdymme koviin toimenpiteisiin, jotta varmistamme, että lainsäädäntöä noudatetaan myös nyt eikä mitään siirtymäaikoja eikä pidennyksiä. Tässähän on mennyt nyt kymmenen vuotta, kun tuottajat ovat joutuneet muuttamaan järjestelmiä. Ja nyt mielestäni ne jäsenvaltiot, jotka noudattavat lainsäädäntöä, heidän on voitava suojattava, äh, suojata omia tuottajiaan ja kansalaisiaan sellaisilta kananmunnilta, jotka tulevat laittomista häkkiolosuhteista. Komission pitäisi laatia nyt lista ja osoittaa sormella niitä, jotka eivät noudata näitä sääntöjä, koska ei voida sanoa, että nyt ei tiedetty jostain asiasta. Tämä on kymmenen vuotta ollut voimassa, on ollut aikaa investoida ja muuttaa järjestelmiä. Komissio, toivottavasti loppupuheenvuorossanne annatte meille voimakkaan viestin siitä, että ymmärrätte tuottajien ja kuluttajien huolenaiheet ja lupaatte myös tiukkoja toimia, jotta vastaatte molempien odotuksiin. Tiene tres minutos. Kiitoksia herra Laajan. Seuraavaksi kolme ja puoli minuuttia edustaja Martin Ho- Hoisling vihreiden nimissä. Olkaapa hyvä. Ja president... No niin, puhemies, rouva komissaari. Vasa- vastaukset eivät ole vakuuttaneet minua. Komissio valiokunnassa jo sanoi kaikkea muuta, mutta se ei vakuuttanut tässä on tullut esille, että ongelma tulee nyt meitä päin ja vuodesta 2012 30 prosenttia munista on laittomia. Emmekä tiedä nyt, mitä niille pitäisi tehdä ja, ja voimmeko luottaa siihen, että äh, valtiot nyt sitten pitävät kiinni velvoitteistaan. No eihän tästä nyt sitten ryhdytä uhkaamaan sopimusrikkomuksella, vaan nyt pitäisi katsoa, että eurooppalaista oikeutta noudatetaan kaikissa jäsenvaltioissa. Se koskee kaikkia tuottajia yhtä lailla. Meillä on tässä kysymys uskottavuudesta ja meidän täytyy perust- puolustaa omia arvojamme. Ja, ja kyllä kuluttajat luottavat siihen, että näitä sääntöjä sitten täytäntöön pannaan. Ja nyt eläinten suojelusta on tullut julkisuudessa suuri sana ja nyt sitten annetaan tuottajille nyt sitten lisätukea ja muuta, koska me nimenomaan edellytämme eläinten suojelusta, suojelun korkeita sääntöjä noudatettavan. Ja sen takia kysymys, mitä komissio nyt sitten tekee Meillä valiokunnassa pyydettiin jo vastausta. Itse asiassa tässä pitäisi saada jonkunnäköinen välittömien toimien luettelo. E, me emme hyväksy sitä, että tästä vielä jatketaan keskustelua ja jatketaan määräaikoja ja kaikkea muuta. Ja, ja se on täysin väärä tapa. Sitä emme voi hyväksyä, koska sillä rangaistaan niitä, jotka ovat nyt sopeuttaneet oman tuotantonsa sääntöjen mukaan, e, eikä pitäisi antaa muille mahdollisuus enää vetkuttaa näiden määräaikojen kanssa. Euroopan toimielinten pitää kaikkia kohdella samalla tavalla. Mitä sitten tulee merkintään? Kysymys kuuluu, mitä tapahtuu sitten niille tuotteille, jotka sisältävät kananmunaa ja jotka eivät ole tuoreita munia esimerkiksi tämmöisiä nestemäistä, nestemäistä munatuotetta. Tämäkin kysymys pitäisi ratkaista. Ja tästä on tullut jo usein, usein kyse, nimittäin kymmenen vuotta on pitkä aika ja kaikkien pitäisi siinä ajassa olla jo näihin määräaikoihin so, pystyä sopeutumaan, eikä mitään tekosyytä ole millään jäsenvaltiolla sanoa, että valitettavasti meillä ei kymmenen vuotta riittänyt. Euroopan unionissa on nyt eläinten suojelu erittäin korkealla äh, esityslistalla. Me tätä puolustamme maailmanlaajuisesti, myös kuluttajien suuntaan tätä mainostamme. Meidän pitää nyt täytäntöönpana johdonmukaisesti näitä sääntöjä, muuten me kaikki, myös tämän parlamentin jäsenet ja komissio, menettävät uskottavuutensa eurooppalaisten sääntöjen äh, äh, noudattamatta jättämisestä. Ja tähän meillä ei ole varaa koska muuten syntyy tilanne, joka on kaikille, joka ei ole kenellekään tyydyttävä. Kiitos. Kollega. Kiitokset teille, hyvä kollega. Seuraavaksi ECRn nimissä edustaja James Nicholson kaksi minuuttia, koska ö, myöhemmin tuleva ECRn jäsen on luopunut puheenvuorostaan. Jim, kaksi minuuttia. Thank you. Uh... Kiitoksia, hyvä puhemies. Ensinnäkin haluaisin itsekin todeta, että en ole täysin vakuuttunut siitä, mitä komissio ja se meille kertoi tänään. Meillä on kaksi tapausta, jossa komission edustajat tulivat maatalousvaliokuntaan ja se mitä siellä kerrottiin, niin sitä, sitä ei voinut hyväksyä ja se oli aivan täysin järkyttävää olen kuunnellut komission jäsentä ja olen suurella mielenkiinnolla kuunnellut jotakin asioita hän kertoi, mutta hän ei kertonut oikeastaan meille mitään muuta kuin, että sidosryhmäkokous on tammikuussa. Mitä te ajatte sanoa, hyvä komission jäsen, sidosryhmän edustajille tammikuussa? Mikä tässä tulee olemaan lopputuloksena? Me haluamme tietää. Tässä nyt täytyy ymmärtää se, että tänä päivänä viimeiset kanat, jotka vielä ovat varustelemattomissa häkeissä, niin niiden täytyy päästä sieltä pois kommentoitte puheenvuoronne aikana, kenties vastaatte sitten myöhemmin tähän. Sanoitte, että EUn ulkopuolelta tulevat kananmunat, jotka eivät vastaa EU-standardeja, niihin tulee erilainen leima. Mitä te tarkoitatte tällä? Otetaanko mukaan sen huomion, että EU:ssa laittomasti tuotetut kananmunat tammikuun 2012 jälkeen ne saavat joko saman leiman tai niille ei anneta vientikieltoa, niille ei anneta vientilupaa tuotantomaan ulkopuolelle. Me tiedämme, että tässä nyt on 80 miljoonaa kananmunaa ensimmäinen tammikuuta 2012 jälkeen laittomassa tilanteessa. Tämä on valtaisa määrä Euroopassa, kun ajatellaan, että ihmiset vaativat kananmunia syötäväkseen. Mitä nyt sitten tehdään? Mielestäni meidän todella täytyy tietää, mihin suuntaan tässä mennään. Voitteko vakuuttaa, vakuuttaa meille, että te palaatte sitten maaliskuussa tänne parlamenttiin ja kerrotte meille asian, annatte meille asianmukaisen ehdotuksen siitä, mitä nyt pitäisi tehdä tehdä, jotta voitaisiin todella kontrolloida tätä tilannetta. Monet puhujat ovat täällä jo korostaneetkin tuonne, tuoneet esille sitä, että monet tuottajat ovat käyttäneet jo miljoonia puntia vastatakseen standardeihin, eikä heitä voida nyt kanta, pyytää kantamaan kustannuksia niiden to- puolesta, jotka eivät ole toimineet. Kiitoksia Jim. Ja seuraavaksi FD-ryhmän nimissä kaksi ja puoli minuuttia herra Angyu. President, Puhemies, komissio on laatinut tällä alalla valtavan kriisin. Tykkäämmepä ennen 100 miljoonaa eläintä on vielä eh, H-hetkellä häkeissä. Ei ole rahaa eikä logistiikkaa tätä estää. Ja se, että halut, eh, on pidetty kiinni näistä säännöistä, eh, tarkoittaa sitä, että joku saattaa tuntea ole asian hoituneen, mutta se riskeeraa kuitenkin äh, brittimunasektorin äh, tilannetta. Katsotaan käytännön vaikutuksia. Miten nyt sitten 100 miljoonaa kanaa voidaan poistaa häkeistä vuorokauden kuluessa? Tai miten nyt sitten 23 miljoonaa munaa voidaan, äh, voidaan tuhota, jos ne eivät ole sääntöjen mukaisia? Ja miten, mistä kuluttaja nyt sitten etsii näitä munia Argentiinasta, Ukrainasta, mistä muualta, jos, jossa kaikki kanat munivat häkeissä. Näillä mailla ei ole mitään hyvinvointistandardeja käynnistä. Ja kunhan tämän, kun tämä kierre alkaa, niin sitten se laajenee tämän kilpailuedun nimissä ja on hyvin vaikea pysäyttää tilanteen kehitystä. Ja tämä vaikeuttaa myös brittituottajien tilannetta. Mehän viemme suurimman osan meidän tuotteistamme ja olemme juuri valtavasti investoineet EU-sääntöjen noudattamiseksi. Tämä kielto, kieltomääräys on täysin väärä lähestymistapa. On avoimet avoimet rajat, mutta vähiten huono ratkaisu olisi se, että annetaan mahdollisuus väliaikaisille poikkeuksille tietyin ehdoin. Ja on sellaisia kuvia, joita on kiva katsoa, mutta minä en tykkää katsoa valtava, valtavia munakuormia, jotka ovat lähteneet ulkomailta. Itse asiassa tämmöiset leimattomat munat ovat väärentäjille lahja. Ja tällaiset mekaanisesti leimatut osoittavat tuotantotavan ja tällä tavalla meillä toimitaan toimitaan ja laitteet ovat luotettavia. Komissio sanoi, että se on liian vaikeaa, mitään tällaista erityistä leimaamista ei voida äh, sääntöjä rikkoneille munille varata. Tietenkin sama komissio nyt sitten meillä Britanniassa myös pakottaa lampaiden merkitsemisen tämä on täysin ristiriidassa näiden asioiden kanssa. Vähin, vähiten huonoin ratkaisu tässä olisi se, että EU edellyttää, että jäsenvaltiot, jotka eivät noudata sääntöjä, käyttävät aluekehitysrahansa leimaamislaatteisiin ja aloittavat nyt sitten myös ja, ja kansalli, kansallisesti myös tutkitaan, mistä munat tulevat. Pitäisi olla jonkunnäköinen tietokanta, josta löytyy näiden, näiden sääntöjä noudattamattomien maiden tilanne. Ja vain tällä tavalla me pystymme näitä löytämään vain identifioimaan ne kunnolla. Turno. Kiitoksia. Tämän kierroksen päättää edustajana Tras yksi minuutti sitoutumattomat. Mr. President. puhemies. Asiassa ei ole kyse pelkästään kanoista ja soveltumattomista häkeistä, vaan myös kyvystä EUlla valvoa yhteisnäismarkkinoita. Kymmenen vuotta on nyt annettu noudattaa sääntöjä 2012 jos säännöstä pidettäisiin kiinni, kaikki tuotteet olisivat laittomia. Ne, jotka ovat sitten noudattaneet sääntöjä, mutta jotkut suuret tuottajat ovat kieltäytyneet siitä. Tähän kuuluu paljon pääomakustannuksia ja sääntöjen noudattaminen tarkoittaa sitä, että täytyy lainata rahaa. Ne, jotka eivät noudata sääntöjä, heille ehkä voidaan antaa lisää aikaa ja siitä he saavat selvästi palkinnon, koska he saavat hintaetua. La- laillisista häkeistä tulevat kanat sitten, anteeksi, munat kärsivät. 10 miljoonaa puntaa on eräskin investoinut tähän tämän sääntöjen odottamiseen. Hän teki oikein. Jos tähän on lisäaikaa, niin sitten tarinan opetus on se, että jos EU laatii direktiivin, niin se käy sitten kalliiksi olla. Madame Herran. Kiitoksia, Starola Herrans señor presidente en enero de dos mil doce podría. että Espanjasta 400 munatuottajaa häviää 30 prosenttia kaikista espanjalaisista 300 000 miljoonaa tonnia kiloa munia menetettäisiin. Tällä saataisiin aikaiseksi ainoastaan se, että kolmansista maista lisääntyisi munien tuonti. Näissä maissa eläinten hyvinvointistandardit ovat paljon alhaisempia kuin Euroopan unionissa. Meidän on toimittava, toimittava paljon järkevämmin vuoden 1999 direktiivin mukaan munivien kanien häkkien kokoa on kasvatettava, mutta meidän on kuitenkin toimittava mahdollisuuksien mukaan, koska muussa tapauksessa rajoitamme Euroopan tuotantoa ja lisäämme vientiä kolmansista maista, joissa eläinten olosuhteet ovat valtavasti huonompia kuin Euroopan unionissa. Kyseessä on direktiivi, joka edellyttää valtavasti ponnisteluja Euroopan tuottajilta. Vain Espanjassa ymmärrämme, että puhutaan noin 600 miljoonasta eurosta, mutta sillä on myös taloudellisia vaikutuksia elintarviketeollisuudelle yleisesti. Pyydänkin teiltä tukea EPPn tarkistuksella, joka koskee kohtaa kaksi, jossa pyydetään ratkaisua ainakin niitä tiloja varten, jotka ovat vastuullisia teollisuuksille, teollisuudelle, jotka ovat vastuullisia ja pyrkivät sopeutumaan tuotantoa ja vuonna 2012 ovat jo loppusuoralla. Näitä on tuettava laajentamaan häkeen ja annettava aikaa viedä prosessi loppuun niin, että tiloille ei tulisi vahinkoja ja vältettäisiin se, että, että yhteisömarkkinoille tulee kananmunapulaa ja tämä aiheuttaa vaikeuksia kuluttajille. Meidän on pidettävä kiinni direktiivistä, mutta annettava myös mahdollisuus äh, kananmunatuottajille ja sekä eläinten hyvinvoinnille ja täältä myös mahdollisuus äh, kuluttajille saada kananmunia järkevään hintaan. Kiitos. Seuraava puhuja on Rova Rodust, olkaa hyvä. Puhemies, komissaaria haluan tässä selvästi vielä todeta, että munivien kanojen pito tällaisessa häkeessä pitää kieltää. Jäsenvaltiot ja, ja munien tuottajat ovat saaneet riittävästi aikaan panna täytäntöön tämän direktiivin ja aika ei ole vielä päättynytkään. On edelleenkin vielä 12 kuukautta jälkeen aikaa jäljellä. Minä katson, että meidän täytyy huolehtia siitä, että häk- häkkien ito vuonna 2012 on tykkänään poistettu. Minä katson, että on hyvinkin mahdollista ja täytyy olla mahdollista, että jäsenvaltiot, jotka tähän tuohon hetkeen mennessä eivät ole sitä hoitaneet, siis direktiivin täytäntöpanoa, että, että niitä sanktioidaan oikeudellisesti esimerkiksi sakoilla. Meidän pitää myös huolehtia siitä, että munit, munat, jotka tulevat häkeistä, jotka eivät vastaa Eurooppa-oikeutta, että niitä ei saa tuoda Euroopan sisämarkkinoille. Paljon kiitoksia. Kiitoksia, Rova Rodus. Rouva Raimers, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Kommissar. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. 12 vuotta on tunnettu, että ensimmäinen tammikuuta 2012 EU-ssa häkkikanalat pitäisi kieltää. Miten sitten voi olla niin, että jotkut jäsenvaltiot eivät ole, niille ei ole riittänyt 12 vuotta, jotta olisi pantu toimeen tämä ajoissa ja valmistautua. Tämä on yksi monista esimerkkeistä, miten puuttuva toimeenpano haittaa asioita. Kanakasvattajat, jotka ovat olleet ajoissa liikkeellä, kärsivät kilpailussa valitettavasti, ja tämä on EUn periaatteiden vastaista. Minä vaadin komissiota siihen, että vaaditaan toimeenpanoa kaikissa jäsenvaltioissa ja te, käytetään siihen kaikkia keinoja. Häkkikanoissa ei pitäisi pitää kanoja ensimmäinen tammikuuta 2012 eikä laittamia munia pitäisi joutua enää kaupankäyntiin ne, jotka ovat noudattaneet sääntöjä, he ei pitäisi taloudellisesti rangaista siitä, eikä palkita niitä, jotka eivät ole noudattaneet. Euroopan kansalaisille ei voi olla ymmärrettävää se, että laki päättää jossakin esivaltiossa ja jossakin toisessa se joutuu romukasaan. Kriisi on juuri osoittanut viime aikoina, mihin se on johtaa. Euroop, tarvitsemme Eurooppaa, joka tekee kauppaa yhdessä, eikä sellaista, jossa kaikki tekevät mitä haluavat. Danke Kiitoksia myös teille. Sitten Rova Ford on seuraava puhuja. Kiitoksia. Kuten monet äidit, minäkin haluan näitä eläimen hyvinvointistandardeja, mutta haluan myös hyviä munia. En, en ole mikään kananhoidon e- asiantuntija. Ja minä äh, en halua olla äh, tota, kanatarhassa tässä yhteydessä. Siksi äh, sellaiset äh, unien tuottajat, jotka pitävät 30 000 kanaa, niiden pitää äh, huolta EUn standardeista. UKssa äh, suuri äh, teollisuus joutuu kantamaan huomattavia kustannuksia johtuen näistä yksi, yksipuolisista EU-standardeista. Siitä syystä Britannian tuottaja tuottavakin komissio ovat investoineet satoja miljoonia puntia saadaksi valmistautuakseen tämän lainsäädännön täytäntöpanoon. Julkinen luottamus EU-hun on kuitenkin erittäin alhaalla. Teidän täytyy suojella niitä, jotka luottavat, ovat hyvässä uskossa panneet toimintaa lainsäädäntöä. Nyt ei ole syytä Äh, lähteä leikkimään mitään kananpeliä näiden tuottajien kanssa. Kiitoksia, Rova Ford. Rova McGuinness. Kaksi minuuttia. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää komissiota tästä vastauksesta vaikka se puutteellinen on. Mielestäni on erityisiä kysymyksiä, joita maatalousvaliokunnan puheenjohtaja otti esille, ja niihin ei ole täysin vastattu. Minä kyseenalaistaisin erityisesti nämä luvut. Ehkäpä voitte niitä selventää. Sanoitteko, että 66 prosenttia tuotannosta on nyt muissa kuin häkeissä, häkikanavissa? Minulla ei ole samaa tietoa. Ja sen vuoksi teidän antamanne tieto on ihan selektiivistä ja täytyy todellakin ottaa yhteyttä sidosryhmiin, pitää koko heidän kanssaan hyvin syvällisesti, koska tässä on, voisi sanoa, rikastettuja, parannettuja lukuja. Ne eivät kerro oikeaa totuutta kanankasvattamista eu -ssa. Haluaisin myös sanoa, että jos lainsäädäntö olisi helppo noudattaa, ja jos kuluttajamme todellakin, ja tarkoitan tätä todellakin, todellakin haluaisivat eh, kanaystävällisiä eh, kasvatusmenetelmiä, he maksaisivat hinnan sitä, he haluavat. Mutta he eivät halua maksaa hintaa näistä. Minä en ole saanut yhtäkään pyyntöä kuluttajalta 2004 vuodesta lähtien, jos olisi pyydetty tätä lainsäädäntöä ja sen toimeenpanoa. Muistakaa tämä ihmiset, tämä on fakta tässä tilanteessa. Mutta vaikka näin sanon, on tärkeää muistaa, että tämä lainsäädäntö, joka menee täällä salissa läpi, että se on tärkeää, että se pannaan täysin toimia. Ne, jotka ovat sitten investoineet suuria rahasummia ja noudattavat sääntöjä, että heitä suojellaan EUn taholta. Mielestäni komissio tietää, että tästä tulee oikeuden ongelma heille. No käsitellään markkinatilannetta. Hyvin näkyvä 83 miljoonaa kan, kanala, tai kanaa on laittomissa, anteeksi, munia on laittomasti markkinoilla. Ei ne voida laittaa eh, jätteeksikään. Siinä nousisivat hinnat ja markkinat kärsisivät, olisi protesteja. Komissio täytyy kertoa meille, mitä tapahtuu sinä päivänä, koska on välttämätöntä, että nämä munat eh, ovat markkinoilla. Ja tässä tarvitaan siis selkeyttä. Ne, jotka ovat siirtymävaiheessa, he, niidenkin täytyy tietää, että ei oteta taka-askeleita, koska he ovat hämmentyneitä näistä viesteistä, joita tulee. Niin pahoittelen kollegani siellä myöskin sai lisää aikaa, joten pyydän minäkin sitä. Ne asiat, joista nyt keskustellaan, niin nämä ovat hyvin olennaisia tuottajien kuluttajien kannalta. Komissiolta tarvitaan todellakin nyt vastauksia. Kiitoksia. Kiitoksia, Rouva McGuinness. Rouva Garcia Perez, minuutti arvoisa Puhemies, hyvä komission jäsen, kuten näette tässä talossa pyydämme, että sääntöjä noudatetaan myös niitä, jotka eivät ole vielä voimassa. Jos tätä laajennettaisiin muihin aloihin, meidän pitäisi järjestää 15 päivän täysistuntoja. Nyt puhumme alasti, joka ei saa YMP tukea ja jotka kärsii rehujen kustannusten kasvusta. Ne eivät voi enää kestää lisäkustannuksia. Kuitenkin sekin on tarpeen, koska säännöt vaativat. Kaikki näyttää siltä, että ensimmäinen ensimmäistä 2012 monien jäsenvaltioiden tuottajat eivät ole voineet pitää kiinni josta sataprosenttisesti. On laskettu, että 30 prosenttia tuotannosta tarvit- puuttuu, jotta voitaisiin kattaa yhteisen tarpeet. Toisin sanoen tulos on se, että tuoreet munat tehdään täällä ja vaikkakin kalliimmalla ja muut tulevat ulkopuolelta ja sitten suljemme tämän osan Euroopan teul- tuot- tuottoteollisuutta. Me tarvitsemme vastavuoroisuutta kolmansien maiden kanssa. Säännöt tulevat voimaan vuonna 2012. Ennen sitä komissio voisi jo viedä läpi tai saada to- toteutettua muita jo, va- jo voimassa olevia sääntöjä kuten lammas- ja vuohieläinten merkintään. Nämäkin vaikuttavat eläinten hyvinvointiin. Muchas gracias. Kiitoksia. Kalinowski. Herra puheenjohtaja Kalinowski, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Viesti on täältä keskustelulta selkeältä. Ei poikkeuksia, ei myönnytyksiä. Komission täytyy valmistella toimeenpanovälineet ja rangaistukset siitä, jos ei noudateta sääntöjä. se, että esipuheessa päätöslauselmassa, jos sinne laitetaan se, että jollekin on 12, jollekin 8, 5 vuotta ollut aikaa lisää vielä, että tuottajat, joilla oli lyhyempiä aika, kun he ostavat häkkejä, jotka ovat varustelemattomia, niin siitä on aiheutunut heille hyvin suuria ongelmia. Asiantuntijat todistavat, että häkkidirektiivin vaikutus kulutukseen on suurempi kuin se, mikä on tuonti kolmansista maista. Ja siellä todellakaan ei ole asianmukaisia häkkejä. Sen vuoksi Vaadin eh, ilmaisemaan sen, että mitkä ovat tästä kaikki kustannukset ja mitkä ovat kriteerit niille, jotka eivät ole päättäneet modernisointiprosessia vuoteen 2012 mennessä. Ja tästähän on kaksi tarkistustakin esitetty. Päätöslauselman puolesta eh, argumentit ovat se, että siirtymäkausi oli tunnettu ja direktiivissä ei tätä aikaa voi muuttaa. Toivon, että jäsenet, jotka hyväksyvät tämän argumentin, äänestävät puolesta, myöskin päättäväisesti ja ilman poikkeuksia ovat sen puolesta, että vuoden 2013 jälkeen ei olisi enää mitään seuraavia siirtymäaikoja koska perustu, perustusopimuksessa määritelty siirtymäaikaa vuoteen 2013, eikä sitä voi muuttaa. Dziękuję bardzo, panie Kalinowski. Kiitoksia, edustaja Kalinowski. Seuraavaksi edustaja äh, Tapaidi. Dziękuję. Az eddigi vita nyilvánvalóvá tette. Kiitoksia puhemies. Keskustelu on osoittanut ja näyttänyt minulle, että on suuria äh, eturistiriitoja niiden välillä, jotka ovat toteuttaneet tämän siirtymäkauden ja niiden välillä, jotka ovat sen laiminlyöneet. Mutta on olemassa myös ristiriita uusien vanhojen jäsenvaltioiden välillä. Olen samaa mieltä edellisen pohjan kanssa siitä, että vanhat jäsenvaltiot ovat saaneet paljon enemmän aikaa tähän siirtymäkauteen ja ne ovat jopa myyneet näitä vanhoja häkkiä uusille jäsenvaltioille. Tietää siitä, että, että tästä on kysymys. Toisaalta on selvää, että meidän täytyy pitää kiinni säännöistä ja on käynyt myös selväksi, että Euroopan unioni on äh, aiheuttanut haittoja omille tuottajilleen. Me olemme, ne ovat paljon tiukkoja, tiukempia meitä kohtaan kuin kaikkia äh, äh, kolmansista maista tulevia tuottajia vastaan. Eikä ole kysymys pelkästään pienistä säännöistä, ei ole kysymys siitä, etteikö olisi sääntöjä, mutta ei ole myöskään valvontaa. Nyt komissio on jälleen tekemässä päätöstä, joka tuottaa meille haittoja pelkkiä haittoja. Kiitoksia. Herra Papastamkos, puolitoista minuuttia. Κύριοι συνάδελφοι, αναγνωρίζω πλήρως την ανάγκη διασφάλισης του εντός της υπέρ των παραγωγών οι οποίοι θα έχουν συμμορφωθεί με Tunnustan tarpeen, että on yhtäläiset kilpailuolosuhteet. Mutta samaan aikaan meidän täytyy auttaa niitä tuottajia, jotka jotka toisaalta ovat sitoutuneet direktiivin noudattamiseen, mutta toisaalta niitä, jotka ovat vaikeuksissa maksaa nämä kustannukset, jotta direktiivä voitaisiin noudattaa määräaikaan mennessä. Jos munat eivät täytä standardeja, niitä ei pystytä tuomaan markkinoille eikä niillä voida käydä kauppaa yhtenäismarkkinoilla ensimmäinen tammikuuta 2012 jälkeen mutta samaan aikaan jatkamme sitä, että tuomme tuotteita kolmansista maista, jotka täyttävät huonommat standardit eläinten hyvinvoinnissa. Tuontayksiköitä siis ehkä joudutaan sulkemaan eu koska eläinten hyvinvointia koskevat standardit ovat korkeammat, niin siltikin tuomme kolmansista maista tuotteita, jotka eivät täytä edes nykyisiä standardeja, jotka ovat voimassa EU:ssa. ssa Joten tietysti olen sen puolesta, että tuetaan eläinten hyvinvointia, mutta täytyy myös varmistaa se, että suojelemme eurooppalaista tuotantorakennetta. Kiitoksia edustaja Danelis. Kiitoksia puhemies, rouva komissaari. Kaikki eurooppalaiset tuottajat, kaikkien täytyy pitää kiinni näistä uusista säädöksistä ja niiden täytyy ryhtyä tarvittaviin sopeutumistoimiin, mutta yli 50 prosenttia tuottajista ovat jättäneet tämän tähän mennessä tekemättä ja, ja näin tulee tapahtumaan, tämä tulee olemaan tilan myös eh, vuoden päästä. Ja Euroopan komissio ei ole pystynyt saamaan tuota, tuottajia vakuuttuneeksi siitä, että tämä on heidän kannaltaan hyödyllinen asia ja edullinen asia Tämä on sellaista politiikkaa, joka ei ole vakuuttanut asianomaisia, että tämä olisi heille hyödyllistä, eikä näin ollen voida puhua pistään hyvästä tuloksesta. Me katsomme, että, että kokonaisvaltainen konsepti, kokonaisvaltainen lähestymistapa, mukaan lukien investointikustannukset ja että niiden pitäisi osoittaa nämä edut tuottajille. Ja tämä varmastikin olisi pystynyt vakuuttamaan tuotteen paremmin kuin tällä hetkellä on asialaita. Tämä tyyppinen konsepti tulee varmastikin vahvistamaan myös tuottajia ja itse tuotteitakin. Me saamme parempaa eläintensuojelua, me saamme laadukkaampia tuotteita ja sitten meidän ei tarvitse myöskään tuoda tuotteita kolmansista maista niin kuin tällä hetkellä on asianlaita. Kiitoksia. Sitten edustaja Lavia, olkaa hyvä. Presidente, signor... Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Tämä Eläinten hyvinvointi on asia, josta tässä salissa on moneen kertaan puhuttu. Tämä parlamentti yhdessä komission ja neuvoston kanssa ovat tehneet nyt tasapainoisen ratkaisun. En usko, että voidaan enää palata taaksepäin. Meidän on siis löydettävä parhaat mahdolliset toteuttamistavat, jotta äh, säännöt saadaan täytäntöön pantua. Meidän on päästävä tähän ajatellen myös sitä vastuuta, joka meillä on niiden taloudellisten toimijoiden suhteen, jotka hoitavat ammattien. On selvää, että emme voi venyttää määräaikoja ja pyytää lisäaikoja, siirtymäaikoja kohti vastuullista eläinten hyvinvoinnin huomioon ottamaa järjestelmää. Meidän velvollisuutenamme on ajatella kaikkia niitä, jotka ovat aloittaneet muutostyöt ja jotka ovat viemässä niitä läpi kriisin aikana, jolloin investointien tekeminen on vaikeaa. Haluaisin korostaa siirtymä aika kysymystä, eli kaikki niitä tuottajia, jotka ovat jo aloittaneet sopeuttamisprosessin, jonka kautta otetaan huomioon eläinten hyvinvointi, mutta jotka eivät ole tätä vielä saaneet valmiiksi. Näinä vaikeina kriisin aikoina minun mielestäni meidän olisi kiinnitettävä erityistä huomiota näihin tuottajiin. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi kuulossa kätsi aivenettely. Näen useitakin halukkaita puhujia. Ja ennen kuin sitten ensimmäiseksi annan puheenvuoron edustaja Nikulaskulle. domnule președinte. Nici eu nu cred că este corect să vorbim la modul general despre un... Kiitoksia puheenjohtaja. Luulenpa, että voimme kyllä puhua kymmenen vuoden määrä. On puhuttu kymmenen vuoden siirtymäkaudesta ikään kuin siirtymäkaudesta, mutta romanilla bulgarilla on ollut vain kolme vuotta aikaa. Siitä huolimatta näiden sääntöjen pitäisi koskea kaikkia. Haluan kuitenkin kehottaa kollegoita äänestämään tarkistuksen kaksi puolesta, joka on EPP on esittänyt, koska siinä on, on paljon tuottajia, jotka ovat ja tehneet investointeja nykyaikaistaakseen häkkejään, ja jotka tarvitsevat hieman aikaa tähän äh, investointitoimintaan. Se ei voi tapahtua yön yli ja se olisi epäoikeudenmukaista, jos heitä sitä rangaistaisiin. Ajattelen erityisesti niitä tuottajia, jotka ovat jo aloittaneet nykyaikaistamisen äh, kana- kanaloissaan, jotka sitten haluavat pitää kiinni ehdoista edellisestä Kiitoksia sitten vuorossa edustaja Bronx. United Kingdom producers have been investing... UK-tuottajat ovat investoineet suuria rahoja ja kustannukset, tuotantokustannukset ovat nousseet direktiivien odottaessa, koska he tietävät, että Britannia toimeenpanee lakia. Miksi pitäisi sitten kohdata epäreilua kilpailua sellaista maista, jotka eivät toteuta lakia tai joissa on myöhästynyt toimeenpano? Minimi toimeenpano on jätetty 27 jäsenvaltion standardien varaan. Tässä ei varmaankaan ole mistään universaalista toimeenpanosta kyse. Minä en ole sen puolesta, että EU säätää lakia jäsenvaltioiden puolesta ollenkaan, mutta jos sitä, sellaisia säädetään, niin sitten ei ole hyväksyttävää se, että joillekin annetaan poikkeuksia, joille jotkut pakotetaan noudattamaan niitä. Voiko komissio varmistaa sen, että ne maat, jotka eivät ole toimeenpaneet, että heiltä estetään vienti niihin maihin, jotka ovat noudattaneet, tai ainakin, että sellaista kanaloista ei viedä, joissa ei noudateta sääntöjä. Muuten tästä tulee epäreilua kilpailua. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kiitoksia, edustaja Brons. Eh, rouva Patro Neves. Obrigada, senhor presidente, senhor comissário. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Tästä aiheesta haluaisin korostaa seuraavaa. Direktiivistä on pidettävä kiinni. Siksi ne ovat olemassa. Tämä pätee myös direktiivin vuodelta 1999 eläinten hyvinvointi on Euroopan unionin periaate ja meidän on siitäkin pidettävä kiinni. Yritysten sopeuttaminen noudattaakseen direktiiviä on merkittävä kustannus, se on 30 prosentin kustannus, eikä heille ole mitään erityistukia maaseutun kehitysrahaston lisäksi. Olemme nyt erittäin vaikeassa tilanteessa, ottaen huomioon myös kriisi ja vaikea luoton saanto tilanne on todella epätavanomainen. Yritykset tarvitsevat lisää aikaa voidakseen sopeuttaa tuotantonsa, mutta aika olisi annettava ainoastaan niille, jotka ovat jo prosessin aloittaneet. Kiitoksia. Sitten edustaja Silvestris, prego. Signor Presidente, grazie. Signor Commissario. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Kukaan meistä ei halua kyseenalaistaa tarvetta toteuttaa vuoden 1999 direktiiviä Kukaan meistä ei halua kyseenalaistaa eläinten hyvinvointia, mutta direktiivissä on kuunneltava myös maalaisjärkeä ja haluaisin täällä esittää nyt maalaisjärjen kommentteja. Nyt olemme syvällisessä taloudellisessa kriisissä, joka on tainnuttanut yritykset siitä syystä monet yritykset eivät ole voineet tehdä näitä investointeja. Se on otettava huomioon. Toisekseen, jos tiukasti noudatetaan tätä direktiivää ensimmäinen tammikuuta alkaen, se johtaisi siihen, että monet yritykset jäisivät markkinoiden ulkopuolelle ja näin ollen pitäisi tuoda kans- kananmunia unioniin, jotka, munia, jotka on tuotettu paljon huonommissa olosuhteissa kuin ne, mitä haluaisimme nyt toteuttaa EU-ssa. Tai sitten Euroopan yritykset siirtyvät Euroopan unionin ulkopuolelle. Haluammeko tätä kriisin aikana, haluammeko edistää työttömyyden lisääntymistä? toimista ja ähm, Euroopan ulkopuolisten monien tuontia Eurooppaan äh, huonommissa olosuhteissa. Minusta tämä ei ole ihanteellista. Tarvitaan merkittävää siirtymäaikaa. Tämä on ajatus, jota olemme työstäneet pitkään. Haluaisin pyytää tukea ja haluaisin myös äh, pyytää komission jäseneltä sille takeita. Silvestri. Kiitoksia herra Silvestri. Sitten Rova Dott. Olkaa hyvä. Thank you, uh, President. As many colleagues across this chamber Puhemies, monet tässä salissa ovat sanoneet, että jos suojellaan niitä eh, valmistajia, jotka ovat noudattaneet sen on investoineet suuria summia rahaa, niin se on täysin oikein ja se on komission velvollisuus tässä vaiheessa. Kuitenkin komission täytyy todeta, todeta ja olen puhunut monille omille viljelijöillekin, jotka eivät vielä löydä rahaa tässä vaikeassa taloustilanteessa investoida. Olen kiinnostunut tästä, kun viitataan tähän munien poisheittämiseen. Lisämerkinnällä kuitenkaan ei olisi kovin paljon vaikutusta, koska komissio ei usko, että kuluttaja pystyisi tekemään tässä eroa. Voisiko komissio kertoa meille, onko komissio muuttanut mieltä, vaikka pelkästään vain ole tietoa? Voisiko komissio kertoa, että voisiko sitten olla kaupankäyntikielo. Minussa on yhtiöitä vaalipiirissäni, jotka ovat riippuvaisia tuonnista muista EU-maista. Pakotetaanko sitten äh, tässä tilanteessa riippuvaisiksi kolmansien maisen tuonnista, joissa todennäköisesti sieltä tuodut ovat, niin se kenetään vielä vähän huomiota eläinten hyvinvointiin. Pirski. Kiitoksia sitten edustaja Kipirski. On selvää, että viljelijöiden kasvattajien täytyy noudattaa direktiiviä vuodelta 1999. Tässä ei ole kyse siitä, että annettaisiin joillekin enemmän aikaa, kuten jotkut edelliset puheet ovat puhuneet, vaan annetaan yhtä paljon aikaa molemmille, jotta he voisivat noudattaa säännöt ja täyttää standardit laittoman tuotannon määritelmä kuulostaa oikein hienolta, mutta miksei tällaisella samalla päättäväisyydellä puolusteta äh, kuluttajia sellaisten munien kuluttamiselta, jotka tuodaan sellaisista maista, joissa näitä sääntöjä ei noudateta. Tuen ratkaisua, koska poikkeuksen saaneilla viljelyillä on erityisen vaikea tilanne. Ja toivon, että muskin ajattelisivat samoin. Kiitoksia. Seuraava puhuja, herra Ryby. Ja danke, Kiitos puhemies. Meillä kaikilla täytyy olla selvää, että eläinten terveys ja tähän liittyen tietenkin myös ihmisten terveys täytyy olla etusijalla. Ja myös tuon tieteellisessä valiokunnassahan meillä on arvioita teknologisia optioita. Meillä on myös projekti Parempi elämä, jossa on kysymys siitä, että myös elintarvikkeiden tulevaisuutta parannetaan ja siksi pyytäisin myös komissaariata erityisesti kahdeksannen tutkimuksen puiteohjelman puitteissa eli panostamaan myös elintarvikkeisiin, jotta tutkimusohjelmia voitaisiin kehittää, jotta saataisiin elintarvikkeille parempi turvallisuus. Tällä tavalla voitaisiin suojella paremmin eläinten ja ihmisten terveyttä, jotta sitten tulevaisuudessa voitaisiin huolehtia paremmin Euroopan kansalaisesti. Kiitos. Minäkin kiitän herra Rybich Rova McGuinness saa uudestaan puheenvuoron. Thank you for your indulgence, uh, Mr. Kiitoksia kärsivällisyydestäni niin puhemies. Minä haluan mainita vielä kaksi asiaa tässä puheenvuorossani. Äh, kysymys äh, munista ja kuorista on, meillä on valtava markkinat äh, jalostetuille munille. Meidän täytyy tietää, minkä, minkä tyyppiset merkintävaatimukset koskevat näitä tuotteita ja tässä meillä on suurimmat huolet, koska yhä enemmän munia menee tähän valmistelus- ja prosessisektorille ja, ja kun puhutaan häkkien viennistä EU-sta ja myös sitten nestemäisten ja kuivattujen munien tuonnista kolmesta maista, minusta tämä on todellinen ongelma Euroopan unionille. Ja toinen huoleni koskee tätä rinnakkaistuotanto, rinnakkaistuotantojärjestelmiä ja, E, jos meillä on sitten tällaisia häk, varustettuja häkkejä sitten toisaalta jäljellä oleva tuotanto, joka tuottaa valtavia ongelmia tuottajille ja näin ollen myös viime kädessä kuluttajille. Tässä on valtava tasapainottaminen, tasapainottamisongelma komissiolle. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Mäkines. Onko ketään muuta, joka haluaisi puhua tästä If that's not the case, I give the... No, siinä tapauksessa annan puheenvuoron Rova Vassiljulle. Hän sitten vastannee kysymyksiin ja tekee johtopäätökset. Kiitos puhemies. No, on ilmeistä, että yksimielisyyttä tästä asiasta ei löydy. Olen kuullut jäsenten puhuvan siitä, että verrataan eh, sen puolesta, että poikkeuksia ei hyväksytä. Toisaalta olen kuullut, että että jäsenet ovat vedonneet poikkeuksen puolesta tai pidennysten puolesta riippuen siitä, mistä maasta he ovat tulossa ja mikä, riippuen siitä, mikä on kunkin jäsenvaltion kehityksen taso. Mutta haluan todeta, että se mikä on komission kanta tässä. Toistan, että tammikuusta 2012 lähtien tavanomaiset häkit täytyy korvata varustelluilla häkeillä tai vaihtoehtoisilla järjestelmillä. Siksipä Munat, jotka tulevat tavanomaisista häkeistä, eivät ole, ne eivät ole laillisesti markkinoitavissa tammikuusta 2012 lähtien, niin tämä on meidän kantamme komissiossa. No, komissio on, tekee kaiken äh, parhaansa ja me keskitymme näihin toimiin tukeaksemme jäsenvaltioita pystyäkseen noudattamaan näitä, tätä direktiiviä. No mitä me teemme? ensinnäkin me rohkaisemme jäsenvaltioita kehittämään ja saamaan päätökseen kansalliset suunnitelmat yhteistyössä teollisuuden ja keskeisten toimijoiden kanssa. Ja me saamme nämä kansalliset suunnitelmat ja kansalliset suunnitelmat ovat niin ikään sellaisia, että ne sisältävät sanktioita niitä teollisuusaloja ja tuottajia kohtaan, jotka eivät noudata tätä direktiiviä. Toisekseen me vaihdamme tietoa jäsenvaltioiden välillä ja myös tietoa hyvistä seurantakäytänteistä ja, ja täytäntöönpanosta me järjestämme käyntejä asianto, komission asiantuntijoiden toimesta, jotka selvittävät direktiivin täytäntöönpanoa. Ja me järjestämme adekvaatteja tapaamisia toimijoiden kanssa esimerkiksi tammikuussa 2011 meillä on iso to, sidosryhmien tapaaminen, jossa keskustellaan tämänhetkisestä tilanteesta, jossa selvitetään, millä tavalla me voisimme parhaiten tukea jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä saaneet pantua täytäntöön tätä direktiiviä jotta se toteutuisi vuoden 2011 loppuun mennessä. Tämä on meidän kantamme komissiossa. Siinä tapauksessa, että vuoden 2000, 2012 tammikuun jälkeen on edelleenkin munia, jotka, jotka ei ole tuotettu laillisesta, niin näitä munia ei saa markkinoida ja myydä. Ja jos on äh, toteen näytettävissä, että määräyksiä ei ole noudatettu. Silloin komissio voi ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin nykyisten laillisten säädösten puitteista. Nimittäin se voi ryhtyä rikkomusmenettelyyn, jotta voitaisiin varmistaa tämän EU-lainsäädännön täysimittainen täytäntöönpano myös vaihtoehtoisia rikkomustoimia on, sel, ollaan selvittämässä, jotta voitaisiin ehkäistä mahdolliset, äh, mahdolliset laittomia monien laiton myynti ja markkinointi vuonna 2012 tammikuun jälkeen. Totta kai on monia muitakin kommentteja, joita täällä on esitetty arvoisten jäsenten suulla ja tulen toimittamaan kaikki teidän huolenaiheenne komission tietoon ja totta kai me otamme vakavasti huomioon teidän kommenttinne. Paljon kiitoksia. And I thank you, Kiitoksia komissaari. Minulla on neljä päätöslauselmaesitystä näin keskustelun päättöksi. Keskustelu on päättynyt äänestys on tänään puolilta päivin kello 12 paikallista aikaa. Thank, thank you very much. Thank you very much. Yes, I know it's quite on Kiitoksia. Tiedän, että on epätavanomaista pitää puheenvuoron jälkeen, kun komission on puhunut. Olen kovin tyytyväinen siihen, mitä komission sanoi. Kuitenkin johtopäätös. Se, että olemme jakautuneita tässä salissa, ei ole perusteltu. Minä kunnettavasti pyytäisin komission jäsentä katsomaan loppuäänestyksen tulosta ennen kuin määrittelet, että onko parlamentti jakautunut tässä asiassa vai ei. Kiitoksia. Thank you, Kiitoksia. Varmastikin komissaari toimii näin. Kollegat, istunto keskeytetään, kunnes, istunto, kunnes äänestys alkaa kello 12, siis puolelta päivin. Point of order, sorry, I Kiitos puhemies. Ensinnäkin tuen sitä, mitä Ester äsken sanoi. Minä haluan myös pyytää komissaaria, jos hän voisi toimittaa vastauksia myös kirjallisesti. En usko, että että tämä talo on hajallaan, mutta voisiko hän selvittää sitä, mitä hän sanoi eh, munista, jotka eivät vastaa EU-hun eh, e tuotettuja, tuotuja munia, jotka eivät vastaa EU-standardeja. Mitä hän aikoo tehdä näiden munien kanssa, jotka tulevat 2012 jälkeen eu alueella, jotka eivät täytä, täytä EU-standardeja ja näin ollen eivät ole laillisesti täällä myytävissä ja markkinoitavissa? Kiitoksia. Se ei ollut työjärjestyspuheenvuoro. Tämä keskustelu on päättynyt. Teillä oli tilaisuus ottaa tämä asia esille keskustelun aikana ennen kuin keskustelu päätettiin. Kiitoksia. Herra Nybik, työjärjestyspuheenvuoro vai? En. Puhemies, halusin vain kiittää istunnon suunnittelua siitä, että tämä on, että noin varttia ennen äänestystä olemme valmiita. Näin ollen voimme välttää estää tämän kaauksen täysistunnossa ja näin ollen antama, annamme esimerkillisen kuvan tästä järjestyneestä istunnon vedosta ja pyydän esittää kiitokseni tästä syystä istunnon suunnittelulla. Niin se pitäisi aina olla. Paljon kiitoksia.